Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from... Kuulin juuri, että tästä päivästä eteenpäin äänestyslistat laitetaan tuonne nettisivuille. Samaan aikaan, kun ne lähetetään jäsenille, niin laitetaan nettisivulle. Silloin, kun ne on lähetetty jäsenille, sen jälkeen ehkä vielä keskustellaan siitä, otetaanko sinne, onko siellä jotkut tarkistukset oikeassa paikassa esimerkiksi tästä sidosryhmät saavat vähän enemmän mahdollisuuksia kommentoida. Äh, äänestämme asiasta oikeassa järjestyksessä. Ja tämä sitten auttaa avoimuutta, mikä on tietenkin hieno juttu. Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme saman tien. Meillä on täällä Intakomitean mietintöön lausunto, joka koskee EU- ja kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoisia vaikutuksia EU- julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen aloittaisen unionin ulkopuolisissa maissa. Dita Charantsova on valmistelija. uh, I... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En aio lukea ääneen tätä lausuntoa, mutta kerron teille nopeasti hiukan sen taustoista. Säännöt, jotka koskevat yksityisiä ja julkisia kumppanuuksia, kuuluvat meidän valiokuntamme toimialaan, kuten koskevat, kuuluvat myös julkiset hankintasopimukset ja käyttöoikeussopimukset. Ja tämä on asian otettu siis välillämme esille ja tästä koskevat virheet on korjattu. Eli nyt tässä käsitellään pääasiassa käsitellään siis näitä yksityisen julkisia kumppanuussuhteita ja keskitytään niiden suhteessa erityisesti kehitysohjelmiin. Pääsyynä tähän lausunnollamme on se, että haluamme korostaa valiokuntamme kantaa ja katsoa asiaa eurooppalaisten yritysten näkökulmasta, jotka ovat liittymässä näihin PPPihin. Yhtenäismarkkinat hyötyvät, kun yritykset solmivat tämänkaltaisia kumppanuussuhteita. Sen avulla saadaan aikaiseksi myös paljon tietotaito, joka palaa omalle markkina-alueellemme ja se edesauttaa kasvua ja työpaikkojen luomista. Samalla kuitenkin edesauttaa myös muiden maiden kehitystä maailmassa. Se on oikea tapa hyödyntää tätä toimintamme. Eurooppalaisten yritysten täytyy olla osa PPPtä ja meidän tulee varmistaa siitä, että ne ovat sitä rehdein ja tasapainoisten sääntöjen avulla. Olen pyrkinyt kaikki nämä kohdat ottamaan esille ja toivottavasti kaikki ryhmät voivat tätä lausuntoa tukea. Kiitoksia. Um, the shadow from the EPP is Dares Rosati. epp Darius Rosati on varjoesitellä, hän ei ole paikalla. The shadow from the S&D is Maria Graffini, who's not here. Graffinikaan ei ole S&Dstä. on e Emma McClarkin ei myöskään ole paikalla. Ja Dennis Dionen ei äh, myöskään ne muita varjoja että ei ole, joten onko kenelläkään mitä kommentoitavaa? McClarkin. No muut tämä äh, kommentti Emma McClarkin, niin puolestaan hän pahoittelee kovasti sitä, että ei päässyt paikalle. Me pitämme hyvänä tätä lausuntoa tähän Inta-valiokunnan mietintöön ECR kollegamme Zara tämän on laatinut ja olen Rova Zaran Zovan kanssa samaa mieltä ja tuomme kaikkia hänen kommenttejaan. tpp julkisen yksityisen sektorin yhteistyö on erittäin tärkeä väline kasvulle, varsinkin julkisen sektorin yhteistyö luo työpaikkoja, kilpailukykyä, teknologian kehitystä ja innovaatioita. Lausunto aivan oikein huomauttaa, että EUn yritykset tarvitsevat markkinoille pääsyä – tällä saralla. Tässä on todellisia mahdollisuuksia toimia julkisen ja yksityisen, yksityisen sektorin yhteistyössä myöskin ulkomailla. Tähän liittyy haasteita. Yhteistyön menestys riippuu hyvästä hallinnosta, hyvistä säännöistä ja avoimista menettelyistä. Korruptiot vastaan täytyy taistella ja kustannustehokkuus hankkeiden yhteydessä täytyy varmistaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Riskejä täytyy asianmukaisesti ja oikealla tavalla arvioida. Olen samoilla tarkistuksista, jotka tähän pyrkivät ja iloinen tehdä yhteistyötä tässä suhteessa lausunnolaation kanssa. Tämä on erittäin tärkeä teksti ESRn kannalta. Mr Nilsson. Kiitoksia. Puhun ruotsia, koska siihen on mahdollisuus. Tämä on mielestäni myöskin erittäin hyvä lausunto ja on hyvä, että kun me olemme sisämarkkinavaliokunta, niin kannamme vastuun myös näistä julkisista ja yksityistä kumppanuuksista. Haluaisin itse asiassa ottaa esille tämän roolini interryhmässä, joka koskee sosiaalista taloutta. Olen ollut mukana keskustelemassa näistä asioista globaalilla tasolla, kun kysymys on ollut siitä, että pyritään vahvistamaan tätä toimialaa tällä toimialalla ovathan erilaiset osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt. Tuo yhteinen omistajuus osuuskuntamuodossa on yhä kasvavampi yritysomistuksen muoto koko maailmassa ja se käy ilmi tästä lausunnostakin. Se mainittiin myös tässä lausunnossa, ja olisi hyvä, jos se mainittaisiin myös tässä lausunnossa, koska se on kasvussa koko maailmassa. Varsinkin ihmiset köyhissä maissa pelkäävät sitä, että tulee suuria globaaleja yrityksiä, jotka ostavat ja valvovat kaikkea toimintaa, hallitsevat kaikkea toimintaa. Siksi pitäisi panostaa näihin yhteisesti omistettuihin yrityksiin. Siksi olisi hyvä, jos tässä lausunnossa olisi maininta myös tuosta toimialasta.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 Tänä päivänä korvaan täällä kollegaani, tuuraan häntä, kollega Rosaattia nimittäin. Hän äh, valitettavasti ei päässyt paikalle, koska hänellä on muuta menoa. Hän on toisen valiokunnan kokouksessa, joka järjestetään sattumoisiin samaan aikaan. Hän ja myöskin minä uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä on tärkeä aihe ja olemme iloisia siitä, että tämä asia nyt on otettu esiin. Mitä tähän lausuntoon tulee, joka tästä aiheesta on laadittu? Me suhtaudumme siihen suopeasti. Herra Rosatti toivoisi tosin, että painotettaisiin tässä enemmän sitä, että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on äärimmäisen tärkeää kehittää kehityksen kannalta, tulevaisuuden kehityksen kannalta. Siksi hän toivoisi, että EUn sisämarkkinoita tässä painotettaisiin enemmän ja tämä merkitysten sisämarkkinoiden kannalta ja myöskin markkinoiden avaamisen suhteen muualle kolmansiin maihin. Tätäkin kannatamme tärkeä asia. Nyt ei pidä myöskään unohtaa sitä, tai PPP-sopimukset ovat usein monivuotisia, pitemmän aikavälin sopimuksia. Siksi toimintaympäristön täytyy olla vakaa. Siksi EU pitää varmistaa se, että kun toimimme yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, nämä Sopimukset myötävaikuttavat vakauden syntymiseen eikä päinvastoin. Lisäksi pitää painottaa sitä, että tämä ongelma ei esiny pelkästään suhteessa kolmansiin maihin, vaan myöskin sisämarkkinoiden kannalta täytyy ajatella asioita. Valitettavaa on nimittäin se, että mitään yhtenäistä näkemystä ei ole julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä EU-ssa, koska joissakin maissa on lainsäädäntöä. Tämän asian suhteen joissakin maissa ei ole lainsäädäntöä. Tilanne on monenkirjava. Lisäksi näkemykset ovat vaihtelevia, erilaisia asenteita eri puolilla Eurooppaa. Siis. Minun nähdäkseni meidän täytyisi tulevaisuudessa toimia niin, että ennen muuta tarkastellaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sisämarkkinoiden ja Euroopan kehityksen kannalta, kuinka nämä myötävaikuttavat kehitykseen ja kasvuun. Kollegeita täällä Tuuraan katsoo, että sitten kun on aika, hän tulee jättämään tähän joitakin tarkistuksia. So Mrs. Grappini is still not. Arvoisa Grappini ei edelläänkään ole paikalla. Haluaako joku muu jäsen käyttää puheenvuoron tästä? Ei. Ehkä komissio haluaisi. Täällä on Grow-pääosastosta yhteiskuntavastuuhenkilö Ei ole Kamelan Ken Hietsen, joka on, joka on kauppapääosastosta, paljon arkaluontoisemmasta osastosta edustaja paikalla. Saatte puheenvuoron. Just like to thank. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä näistä ehdotuksista, tästä päätöslauselman ehdotuksesta. Meidän mielestä tämä on tasapainoinen ehdotus. sinne tunnustetaan, että näiden kumppanuksen kautta saadaan talouskasvua ja tunnustetaan, että Euroopan yrityksillä on paljon kokemusta ja, ja sen tuntemusta tältä alalta. Ja juuri tästä syystä on merkittävää, että ponnistelumme edelleen ja pyrimme varmistamaan sen, että joidenkin maiden syrjivät tavat hoidetaan päiväjärjestykseen kauppasopimuksia solmittaessa. Pidämme oikein hyvänä tätä ehdotettua tekstiä ja odotamme yhteistyön tekemistä parlamentin kanssa tämän päätöslauselman puitteissa. Kiitoksia. would you like to sum up? Haluaisiko valmistelija vielä vetää yhteen? I will not sum up, I, I will just... No en tee yhtään vetoa, mutta haluan vain kiittää kaikkia, jotka kommentoivat. Olen aivan samaa mieltä useimpia teidän kanssanne ja jään odottamaan näitä tarkistuksia kirjallisessa muodossa, jotta voimme sitten tehdä tässä lausunnostamme vielä vahvemman. Kiitoksia. Thank you. We'll now have a short... Kiitoksia. Nyt pidämme pienen, pienen tauon ennen äänestystä. Kiitoksia. Everybody were having a little discussion here on whether or not we can see. Keskustellaan tässä nyt, voidaankohan vähän yksinkertaistaa äänestysprosessia vielä entisestäänkin. We're going to move straight to the votes because we've got a... Uh... Menemme nyt suoraan äänestyksen, koska meillä ei ole äänestystä aivan kaikista tänä aamuna. Ensimmäisenä täällä on Sharanzovan lausun. Tämä ikl asia Meillä on nyt toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen ja nimenhuuto äänestys. Still 19 people who haven't voted. 19 vielä puuttuu. Kyseessä on siis Senalovan lausunto. Äänestys on, päät- äänestys on päättynyt. 26 puolta ääntä. Okay. Läpi meni onnittelut Senalovalle. Seuraava äänestys äh, koskee Antonio Lopez Historis Whitein mietintö luonnostalla köysirata laitteistoista. Esittelijä on paikalla, mikäli meillä on jotakin kysyttävää. Amendment 21. All those in favor? Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 22, 23, 24, 25 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä. Ei mennyt läpi 27 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 28 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 30, 32, 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 on rauennut 35, 36, 37 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjä. Asia raukeaa 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 159 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Yksi viisi yhdeksän. Tarkistamme. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta, 44 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjä hylätty 1, 6, 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 1, 6, 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 167 puolesta vastaan tarkistamme. 167 tarkistamme. Rau, aivan hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sama enemmistö 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Samalla enemmistö 53 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 171 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 56 puu ja 57 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 17 kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5 yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 173 in favor. 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten yhtenä kokonaisuutena kuusi 60 74 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena 76, 77, 78, 177, 178 ja 81. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70, tarkistukset 79, 80, 82, 83, 84 on vedetty kaikki pois. 179 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 180 vedetty pois kokonaisen, kokonaisen 8586 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 189, 181 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 91 viiva 99 kaikki tältä väliltä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistukset 100 viiva 106. Nämä mukaan lukien puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107. 115 asti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 116 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 123 141 Yhtenä kokonaisuutta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi, neljä, kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksi, kolme puolesta. Yksi, neljä, kolme lisäyksenä puolesta vastaan Voisinko mä tarkistaa? 143. Niin yeah, I don't know. That's by 1917. Hyväksytty 1917. Kolme puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 144, vedettä pois 145 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 146 kahdessa osassa ensimmäinen kohta. Ensin ilman sana construction puolesta vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa koskien sana construction puolesta vastaan tyhjä sana construction hylätty. 147 kielellinen. Kiitos Iltika. Sitten 148 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kuusi puolesta. Viisi. Viisi meni läpi. Kuutonen puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Yksi neljä yhdeksän vedetty pois. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 1.50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 151 ilman sanoja construction workers ensimmäinen osa tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen, toinen osa tarkistus 151 mukaan lukien sanat construction workers puolesta vastaan. Voisimmeko tarkistaa? Tämä raukeaa. Ei vaan siis on hylätty. 12 raukeaa. 3, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt äänestämme kokonaan näin tarkistettuna lausunto mietinnöstä koneellisesti. And that's passed um, by 35 to 2. 35 puolesta yksi vasta ääni suuret kiitokset. And a vote on the mandate. They haven't quite finished yet. Ei ole, en ole aivan vielä valmiita tästä. Nyt vielä pitäisi antaa Antonia Lopez Turis Whiteille ja neuvottelutiimille valtuudet eh, neuvotteluja varten, trilogia varten puolesta. Tämäkin pitäisi muuten olla koneäänestys, anteeksi vain. Four more people to vote. One more. Neljä puuttuu. Sama enemmistö. Onnittelut esittelijälle ja kiitoksia näin selkeästä äänestysluettelosta. So, um, Seuraava äänestys koskee Jaakonsaaren mietintöä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskeinen avunanto sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyö tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi. Pitkä otsikko, mutta lyhyt äänestys. Yksi ainoa äänestys. Se koskee tämän kolmikantaneuvottelujen tulosten hyväksymistä. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Okay. Um, would you like to vote? Okay. Thank you. And that is carried by 33 votes to one. 33 puolesta yksi vasta ääni. Onnittelut Liisa Jaakonsaarelle tästä äänestyksestä. Vote on Karas. Karaksen lausunto aiheena sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman asia refit, tilanne ja näkymät. Tämä siis eh, Karasin lausunto mietintöön. Kompromissi ykkönen, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Ei mikrofiinia. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 8 puolesta vastaan. Anteeksi, olen puheenjohtaja korjaa. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Voisinko vaikka tarkistaa tämän? So that falls. Sorry. Um, on hylätty. CP 23 CP1 osa 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa on rauennut. 24 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjiä. Luulen, että se raukeaa. Tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. That falls. Um, amendments. Eh, Lättiin kaksi 26 on rauennut. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tämä onkin selvä. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 40. Mukaan lukien suullinen tarkistus. Ja kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 42 on lisäys puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 49 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjä, siis kompromissi, tarkastus 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 61 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 60 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty 62 puolesta vastaan, tyhjiä hylätty 63 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä 63. has passed. Sorry, um, my misreading. Um, 64 in favour neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Voisimmeko tarkistaa tuon 64 tarkistuksen? I think it's passed. Yes, it passed. Okay, passes. 65 in favor. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan Haluaisitteko tarkistaa on 65 selvää? Tarkistamme 65. That has fallen. Sorry, thank you. Hylätty. Anteeksi vain. Kiitoksia tästä. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme näin tar- muutettuna lausunnosta nimenhuutoäänestys. Kaksikymmentäneljä puolesta 12 vastaa kolme tyhjää ääntä. Kiitoksia valmistelijalle ja muille hyvästä työstä. Sitten menemme seuraavaan kohtaan 16. Galpeltsin lausunto talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta, tilannekatsaus ja haasteet. Um, amendment 15, all those in favor, again. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, tyhjää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 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä rau, äh, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyvä, äh, hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää jää. varmaankin on hyväksytty. Sitten. Okay. Kyllä. 53 siis hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Pass. Um, amendment 9. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Pass. As Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja koko lausuntoluonnos muutettuna ja tämä sähköisesti. That's passed by 33 to 33 puolesta kaksi vastaan neljä tyhjää. Onnittelut. Thank you. Um, kiitoksia. Kiitokset myöskin esittelijälle hänen tekemästään työstä. Viimeisenä asiana äänestysten joukossa on lausunto, jonka on laatinut Filis Huismenova, energiaturvallisuusstrategia on aiheena. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, y, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty viitonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää. yksitoista tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 on vedetty pois. Tarkistus 14 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Hylätty. Kiitos, että tarkistitte. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 16, joka on vedetty pois. 16.23 vedetty pois ja sinne tarkistuksen 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 ja 27 vedetty pois, joten 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, 29 vedetty pois, 30 sitten puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 veritty pois, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 42 puolesta vastaan tarkistetaan koneisesti. 42 on rauennut, hylätty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan. Tarkistan tämäkin koneellisesti. Tarkistus 48 on kyseessä. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 vedetty pois, joten 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää nyt ei tullut ihan selväksi. Tarkistus 64. Se meni läpi. Hyväksytty. Tarkistus 65 ja 71 on vedetty pois, joten 72 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan. kolme puolesta edelleenkin. Vastaan tyhjää, hyväksytty 74 puolesta. Vastaan tyhjää, Hyväksytty 75 puolestaan vastaan tyhjää. Hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 77 vedetty pois, joten 78 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 79 on tarkistus, johon on tehty suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että sekin hylättiin, mutta tarkistetaan taas kerran. Hylätty. Pyydän anteeksi. Selvä. Nyt sitten lausuntoluonnos näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. kaksi ääntä puolesta viisi vastaan yksi tyhjä ääni. Monet kiitokset jälleen kerran lausunnon laatijalle. Kiitos myöskin sihteeristölle ja kaikille muille, jotka ovat auttaneet ja antaneet neuvoja tämän erittäin hankalan äänestyssession valmistelussa. The next item on the agenda this morning is the... Seuraava kohta tänä aamuna on Sharan Savan lausunto, tarkistusten käsittely. Ehkäpä pidämme ihan pienen tauon, niin että saamme salin selväksi. Dita, voitko aloittaa tämän käsittelyn vähän aikaisemmin? Ehdottan, että aloitamme tuossa 20 yli. Niin, että ehdimme saman salin valmiiksi. 20 past 10. Thank you very much. Shall we restart? Um, have... Nyt voimme aloittaa uudestaan, koska huomattava määrä aikaa tässä on onnistuttu kuluttamaan. Seuraava asiatuslistalla on tarkistusten käsittely Zaranjovan lausunnon yhteydessä. Kyse on suosituksesta Euroopan komissiolle transatlanttista kauppainvestointikumppanuutta koskevia neuvotteluita varten. Yli 200 tarkistusta on jätetty tähän lausuntoon, siis lausuntoon, joka toimitetaan vastuuvaliokunnalle, eli INTA-valiokunnalle, kansainvälisen valiokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnalle, jossa Bernd Lange ollut esitteli. Ja nyt äh, Dita Jaranjova saa puheenvuoron. Like to thank, uh... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita jäseniä tarkistuksista, joita tähän lausuntoon on tehty. Tarkistuksia tuli yli 200 All kaikilta poliittisilta ryhmiltä kaikkiin kohtiin. As a topic on which many of us are very active. Uh, I would like to point out that the vast... Haluaisin kertoa teille siitä, että suurin osa tarkistuksista ovat myönteisiä ja sopimuksen puolesta. Olen varma, että lopullinen viesti tästä valiokunnasta tulee olemaan se, että TTIP-sopimus voisi auttaa sisämarkkinoita ja tuoda lisää kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Sitten Inkon viesti voisi olla myös sellainen, että me tuemme neuvotteluiden lopputavoitetta niin kuin neuvotteluvaltuutuksessa on todettu. Tietenkin täällä on monia erilaisia käsityksiä, kun katsotaan tarkistusten yksityiskohtia. Olen varjoesittelijöiden kanssa ryhtynyt laatimaan kompromissitarkistuksia tähän mennessä. Olemme monesta periaatteessa päässeet sopimukseen ja lopullinen luettelo saadaan valmiiksi viikon lopulla. Jokaisessa kompromississa on pyritty siihen, että saadaan aikaan tasapainoinen näkemys kaikilta tärkeimmiltä ryhmiltä. Esittelijänä olen hyväksynyt sellaisia kohtia yksittäisistä tarkistuksista, joita en, en muuten tukisi, jos ne olisivat äänestysluettelossa. Olen tätä, tästä puhunut ja toivon, että kompromisseja kunnioitetaan äänestysluettelossa. Sitten näistä yksittäisistä tarkistuksista, en nyt halua mennä niitä yksitellen tässä läpi. Jäsen, jäsenillä varmaan on ollut mahdollisuus hahmottaa sieltä avainviestit tarkistuksista. Sen sijaan haluaisin selittää yleistä lähestymistapaa niin koskien äänestyssuosituksiani. Ensinnäkin haluaisin suositella, että ei tuettaisi sellaisia tarkistuksia, jotka menevät IMCO-valiokunnan valtuuksien ulkopuolelle. Erityisesti kun kyseessä on jäsenet, jotka eivät ole tämän valiokunnan varsinaisia jäseniä. Vaikka olenkin yhtä mieltä näistä asioista periaatteessa, kyseessä on tarkistukset, jotka äh, vähentävät mahdollisuuksia tulla huomioideksi Inta-valiokunnassa. Minä en ota mitään tekosyitä vastaan. Jos nämä menevät valtuuksen ulkopuolelle, en niitä, ota, en niitä hyväksy. Esimerkiksi ISDS asiaa koskevat tarkistukset saavat miinuksen viereensä. Tästä käydään perinpohjainen keskustelu intavaliokunnassa ja sitten myöhemmin täysistunnossa mukaan lukien nämä mahdolliset uudistetut ISDS menettelyt, mutta samanaikaisesti tiedän, että riippumatta siitä, mitä meidän IMKO lausunnossa on, INTA ei ota näitä mukaan äänestysluetteloonsa ihan sama kuinka kiihtyneesti sitä tästä asia, täällä keskustelemme, niin eivät tule mukaan. Varjoesittelijöiden olisi syytä ottaa tämä huomioon, kun he laativat äänestyssuosituksiaan. Sitten toinen asia. Meidän oman etumme mukaista on tehdä niin lyhyt lausuntoteksti kuin mahdollista, jotta sillä on mahdollisuuksia saada tukea Intasta. 14 lausunta on tulossa, joten varmasti intässä suhtauduta myönteisemmin lyhyeen tekstiin kuin pitkään itseään toistavan tekstiin, joten todella minä tulen suosit- suosituksissani panemaan miinuksen niiden tarkistuksen kohtaan, joiden pääviesti on jo katettu toisaalla. Tämä pätee myös, vaikka yksi tarkistus ei aiheuta sitä, että toinen raukeaisi. Esimerkiksi niin kuin yksi jäsen ehdotti, minä en henkilökohtaisesti ole sitä mieltä, että olisi lisättävä samat täsmälliset lauseet jokaisen kohtaan, niin kuin he ovat halunneet. Siis lyhyt teksti on tieteenpäin sitten. Odotan tämän päivän keskustelua. Kiitoksia. Thank you very much. Um, I... 26 Käsittääkseni 226 tarkistusta ei ole ihan ennätysmäärä mutta huomattava määrä tarkistuksia. Joka tapauksessa kiitoksia siitä, että selitit, kuinka aiot tätä prosessia hoitaa eteenpäin. Iltiko Gal Peltz puhuu Andreas Schwabin puolesta. Kiitoksia. Edustaja Schwab pahoittelee kovasti sitä, ettei hän päässyt paikalle. Hän on työmatkalla, joten hän valittelee sitä, että ei ole paikalla. Ja nyt sen sijaan minä välitän nämä hänen ajatuksensa teille. Kuten hän on jo ilmaissut ensimmäisen keskustelun aikana, hän oli kovin ilahtunut näistä tarkistuksista ja ehdotuksista ja toivoo työn jatkuvan samalla linjoilla. Hänen nimissään haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin tarkistuksiin. 160, joka koskee standardisointia. Tässä kohdin Schwab on sitä mieltä, että julkinen kuulemistilaisuus oli kovin rakentava. Ja se näytti meille, mitä haasteita meillä on. Schwab suhtautuu avoimesti siihen, että meillä on jatkuvaa yhteistyötä esittelijän kanssa niin, että voimme löytää uuden sanamuodon ja tehdä tästä tekstistä hyväksyttävämpää tarkistus 120. Siinä kohdin edustaja Schwab haluaisi varmistaa sen, että tämä sopimus ei vaikuta vapauteen saada päättää palvelun tarjonnasta ja sen seurauksena tähän niin sanottuun salpauslausekkeeseen, joka tuolta kappaleesta löytyy. Ja ja että se suhta, hankintasopimuksen myötä kohdistuu kolmanteen osapuoleen, jos tuo viranomainen sitten lopettaa sopimuksen talon sisäisenä tai omistajatahona. Schwab on neuvotellut asiasta komission kanssa ja se hyväksyy tämän poikkeuksen, minkä tulisikin heijastua tekstistä. Tarkistukset 96 ja 112 tässä kohdin edustaja Schwab on sitä mieltä, että meidän tulee varmistaa se, että kaikki säännökset, jotka koskevat julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia, jäävät voimaan. Ja tämän tulisi myös heijastua lausunnossa. Edustaja Schwab suhtautuu avoimesti yhteistyöhön esittelijän kanssa, jotta voitaisiin saavuttaa parempi sanamuoto kompromisseissa 4 ja 6. Hän uskoo myös, että muut kompromissit ovat nyt sellaiset, jotka voidaan hyväksyä. Ja esittelijä voi luottaa EPP-ryhmän tukeen. Olemme valmiita myös tekemään lisää yhteistyötä. Um, and um, Christel Schaldemose, this... Schaldemose on täällä Gebhardin tilalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti Rova Gebhardt ei päässyt paikalle. Hän kuitenkin haluaa onnitella esittelee hänen tekemästään hyvästä työstä. Hän uskoo, että pystymme aikaan saamaan selkeän ja hyvän IMKO-valiokunnan lausunnon. Minun on joitakin rova Gebhardtin muistiinpanoja. Hän ei nyt yksityiskohtaisesti halunnut paneutua vielä tarkistuksiin, vaan pikemminkin hänen puolestaan sanoi jotakin näistä periaatteista, jotka hän haluaisi tähän lausuntoon mukaan. Ensinnäkin, SND-ryhmässä on perinteenä se, että pyritään varmistamaan se, että tehdään työtä sen hyväksi, että TTIP-sopimus on hyväksi Euroopan kansalaisille, työntekijöille ja kuluttajille. Lisäksi, kuten kansanpuolen ryhmässäkin ryhmäkin suulla todettiin, on tärkeää varmistaa se, että kun on kyse palveluista, oikeus säännellä tai asioita, tai kaikkien sääntelyn oikeutta sääntele, säännellä asioita ei saa vaarantaa, kun on kyse yleisestä edusta. Me vahvasti hylkäämme tämän salpalausekkeen. Julkiset palvelut, mikäli julkisia palveluita ei jätetä neuvotteluiden ulkopuolelle, ne pitää kyllä pitää mukana, mutta siten, että kansalaisten etu otetaan päällimmäisenä huomion. Mitä sääntelyyhteistyöhön tulee, meidän täytyy varmistaa se, että korkeat normit ja ympäristön suojan korkea taso kuluttajan suoja ja sen taso eivät vaarannu tai vesity. Rova Kepari voimakkaasti kannattaa yhteistyötä alkuperämaa säännön noudattamiseksi. Euroopan sisämarkkinoilla on tästä merkittävä lainsäädäntöä. SND-ryhmässä olemme sitä mieltä, niin kuin muutkin, että TTIPissä täytyy olla kunnianhimoinen lähestymistapa julkisia hankintoja silmällä pitäen. Tämä on Yhdysvaltain ja Euroopan etu. Meidän täytyy löytää ratkaisuja tämän alan pullonkauloihin. Ja lopuksi vielä toistaisin vielä sen, että meille SND-ryhmässä on erittäin tärkeää, että löydämme hyvän tasapainon kaikkien kolmen intressin osalta, työntekijät, kansalaiset ja kuluttajat. erityisesti täytyy taata, mikäli tämä saadaan taattua, tietystikin tuemme tätä lausuntoa. Thank you. Um, is anybody speaking for Haluaa kukaan puhua täällä Emma McClarkinin suulla? Edustaja Dalton. No, Sorry, <laughs> um, can we make sure that possible the shadows list because... Um, no, nimet, nimet ei kyllä ole tässä varjoesittelyn listalla. Olisi ihan kiva, että se sinne listalle olisi tullut jossain vaiheessa. From our point of view, I'd also like to thank the rapporteur. Haluaisin kiittää esittelijää hänen kovasta työstään. Yli 200 tarkistusta valko. Valiokunta aloitti sen mietinnön lausuntoon aikamoinen määrä Tämä on vähän tuntematon kenttä meille, mutta se heijastelee sitä, kuinka vakavasti tämä valiokunta tämän asian ottaa. Ja kuinka keskeisiä muutamat politiikan alat ovat, joihin TTIP tulee vaikuttamaan. Ne ovat tälle valiokunnalle hyvin tärkeitä. Olen aivan sitä mieltä esittelijän kannasta koskien näitä tarkistuksia, jotka eivät ole suora tämän valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluvia. Minun mielestä tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme suojella ja varmistaa, että meillä on vaikutusvaltaa TTIPiin, niin niillä, niiltä osin, jotka ovat meidän toimivaltuuksiin kuuluvia, niin ei pidä vesittää sitä niillä asioilla, jotka eivät kuulu toimivaltuuksiin. Me todella vahvasti tuen tätä lähestymistapaa ja, ja kehotan, että, että keskitymme näihin asioihin, joita meidän on tehtävä sitten omasta kannastamme ryhmänä. Olemme pitkälti yhtä mieltä näistä kompromissitarkistuksista. Esittelen on tehnyt erittäin hyvää työtä tarkistusten hallinnoinnissa ja päässyt sopimuksen ryhmien kanssa. Aina pieni ongelma liittyy kompromissiin 10, jossa otetaan mukaan sanat sopimuksen kattamat alat. Käsittääkseni tämä saattaisi jättää vähän epäilyksen alaa sen osalta tukea komissio tätä sopimusta, mutta tämä on ainoa, ainoa epäilyksemme. Muuten olemme oikein tyytyväisiä siihen, mihin suuntaan tämä menee. Olen jo aikaisemminkin sanonut, että erityisesti kuluttajille TTIP merkitsee suuria mahdollisuuksia kunhan suojelemme standardejamme. Voimme varmistaa, että saamme helpommin halvemmalla kuluttajatuotteita Eurooppaan, ja tämähän on hyvä tavoite. Dennis de Dennis de Is Dennis <laughs> Puhujan omalla suullaan. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Voin vahvistaa, että vaikka tässä nyt kollega Mastalka on esittänyt myös useita tarkistuksia, niin äh, käsittääkseni kun puhutaan IMKon toimialasta, niin tässä on kaksi eri aluetta, johon voidaan keskittyä. Yksi koskee kuluttajien oikeuksia ja toinen TTIPin hallintaa, koska siinähän on kysymys kauppa- ja investointisopimuksista, mutta käytännössä me luomme sisämarkkina-alueen ja tuota sisämarkkina-aluetta voitaisiin laajentaa jopa pidemmällekin kuin Yhdysvaltoihin Kanadaan. Sehän voisi ulottua jopa Japanin asti. IMKON tulevaisuus on itse asiassa TTIP-sopimuksen käsissä. Ja tässä suhteessa tuo hallinnon pitäisi olla meidän huolenaiheena, niin en ymmärrä, miksi esittelijä sanoo, että, että ISDS esimerkiksi ei kuulu IMKON toimivaltaan, koska sisämarkkinoiden tulevuus riippuu ehdottomasti myös ISDS-järjestelmästä. Voin antaa tästä esimerkin. Luxemburgin tuomioistuin on joulukuussa ottanut kantaa Euroopan unionin liityntäsopimuksiin, ihmisoikeusyleissopimukseen. En ole vielä nähnyt näitä lausuntoja. Lopullista tekstiä ei ole vielä T-tipistä siitä, mistä sellainen on. Mutta TTIPistä voisi mainita, että tuomioistuin saattaisi nyt olla sitä mieltä, että sen oikeuskäytäntö saattaa joutua vaarannetuksi sisämarkkinoilla, koska tämä päätös menee toiseen suuntaan. Emme koskaan ole oikeastaan tutkineet tätä, emmekä ole tutkineet sitä, mikä Euroopan parlamentin kanta tässä valiokunnassa on, kun puhutaan säätelyyhteistyöstä tulevaisuudessa. Ja siinä on, onko siinä sopimus valiokunnan kanssa vai ja voidaanko vain esittää tällainen määrä tarkistuksia siitä, mitä tuosta sääntelykomiteasta tulee, millä tavalla asiat hoidetaan. Ja mielestäni kyllä lähestymistapa, jossa keskitytään komiteasta tuleviin ja niiden lukumäärään sen sijaan, että puhuttaisiin työmme tulevaisuudesta sisämarkkinoilla on aivan liian kapea-alainen lähestymistapa. Siitä syystä minun ryhmäni kanta näissä neuvotteluissa, joita myös tänä iltapäivänä käydään kompromissista, on, että suhtaudutaan tähän oikein vakavasti ja että suhtaudutaan sisämarkkinoihin ja omaan tulevaisuuteemme vakavasti. Emmekä anna sellaisten periaatteiden tätä johtaa, jota ei ole myös aiemmissakaan lausunnoissa sovellettu. Seuraavaksi Pascal Durand. Kiitos Viki. Äh, Puhunkin ihan omissa nimissä niitä kerrankin. Niin todellakin sanoin tämän viime kerrallakin. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä on vähän aikamoinenkin ero äh, tavoissa hahmottaa ja ymmärtää tämä parhaansa tuottinen kysymys. Yksi asia on selvä ja haluaisinkin kiittää valmistelijoita tästä työstä. Arvo Sarantova on pyrkinyt ottamaan mukaan tiettyjä asioita, vaikka ne ovat ikään kuin hänen periaatteiden vastaisia koskien näitä sääntelyjä erityisesti julkisten hankintojen ja julkisten palveluiden osalta. Tässä on selvästi eteenpäin ja olemme pyrkineet hillitsemään omia huomioita, niin olen aivan yhtä mieltä De Jongin kanssa tästä sääntelyyhteistyöstä ja yksityisestä sovittelusta. Emmehän Eihän voi olla niin, että valikunta, joka haluaa pullostaa sisämarkkinoita ja samaan aikaan kuluttajaa suojaa laajasti ymmärrettävästi, eli sääntöjä myös sääntelyä ei voida ajatella, että tämä on asia, joka jätettäisiin syrjään, ei voida jättää syrjään tätä sääntelyyhteistyötä. Me halusimme tehdä tähän tarkistuksen, joka on meillä aivan keskeinen. Toisin sanoen sääntelyyhteistyön äh, tuloksena ei pitäisi olla se, että tulevaisuudessa kiellettäisiin EU tai säätämästä uusia, äh, uusia sääntöjä kulkematta ensin Yhdysvaltojen neuvotteluiden kanssa. Tämähän merkitsisi sitä, että EU täysin luopuisi itsenäisyydestään. Me olemme täysin tätä vastaan no itse tässä valiokunnassa. Ei tämä keskustelu voi olla sellainen, että se voidaan hylätä ainoastaan menettelyä koskevista syistä. Niin, että sanotaan, että tämä ei ole meidän työhön kuuluva, tämä ei ole meidän valtuuksimme kuuluva. Kyllä se vain on, koska tämähän on liittyy aivan sisämarkkinoiden ytimeen ja sääntelyyn, jota siellä haluamme nähdä todellakin haluaisin tätä vielä korostaa De Jongin kanssa jälkeen sitä, että tämä asia olisi saatava selvästi esiin tähän lausuntoon, IMKon lausuntoon. Siihenhän pyritään yleiselläkin tasolla, kun ajatellaan julkista mielipidettä ja asiantuntijoita, jotka tätä käsittelevät. Olisi todella ihmeellistä, että IMKOn valiokunnalla ei olisi kantaa tähän asiaan edes niin, että siihen kiinnitettäisiin huomiota ja todettaisiin, että me emme toivo, että sääntely, yhteistyö ja, ja, ja nämä sovitteluprosessit voisivat rajoittaa EUn mahdollisuuksia antaa sääntelyä vapaalla tavalla itselleen. Sitten muuta osin sitten, tästähän on tulossa tämä laaja kompromissi 10. Mais en tout cas, euh, d'éléments dans lequel euh, nous allons... Tämä on todella sellainen kohta, jossa voimme määritellä, mitä haluamme suojella Todella haluaisin vielä kerran kiittää valmistelija siitä, että tähän kompromissiin tai tähän kohtaan otettiin mukaan keskeiset osat siitä, mitä haluamme säilyttää, vaikka tietenkin ne ei voida ihan täysin ottaa mukaan sitä, mitä vihreä ryhmä on ehdottanut. Tämän ymmärrän kyllä, olen sitä tietoinen. No sitten vielä palveluista tämä salpalauseke, joka on hyvä, hyväksytty näihin julkisiin hallintoihin. Haluaisimme, että sitä käsiteltäisiin myös palvelualalla niin, että ei kävisi niin, että tietty, tietty vapautuminen, vapautuminen palautuisi. Tämä liittyy kompromissitarkistukseen kolme. Sitten on vielä toinen asia. En halua mennä liikaa yksityiskohtiin suurista periaatteesta, vaan haluaisin puhua täällä muutamia horisontaalisia poikkeuksia julkisia palveluja varten koskien terveyttä, koulutusta, sosiaalipalveluja, vettä ja audiovisuaalialaa. Nämähän ovat poikkeuksia, jotka on otettu pois Volkestainin direktiivistä. Haluaisimme omalta puolesta, omasta puolestamme myös ottaa ne pois tästä sopimuksesta, koska jos ne on direktiivistä poistettu, niin olisi ihan harmillista, että se otettaisiin mukaan sopimukseen. Tästä tulee sitten oikeudellinen ristiriita otetaan se pois tästä sopimuksesta, niin mitä vaikeuksia tulee. Sitten vielä julkisten palvelujen rahoitus, artikla 14 sopimuksen Euroopan unionista, tämä ei ole kuitenkaan mukana tässä. Haluaisimme, että olisi selvästi ilmoitettu, että voimme edelleenkin rahoittaa julkisia palveluja, eikä tässä asiassa olisi mitään vaikeuksia. No niin, olen varmaan puhunut jo aivan liian pitkään. Vielä haluaisin tätä keskeistä asiaa korostaa. Euroopan unioni ei tämän sopimuksen kautta voi heikentää omaa mahdollisuuttaan laatia sääntelyä, joka koskee kansalaisten hyvinvointia. Ja näin ikään kuin luopuisi merkistä. Kiitoksia. Welcome to Mrs. Trozinski. Rova Straczynski. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa ensinnäkin siitä, että tässä on kyseessä lausunto neuvotteluista, joista me emme tiedä juurikaan mitään, koska ne hoidetaan suljettujen ovien takana ja avoimuutta oli juuri lainkaan. Tavoitteena ilmeisesti on se, että pidetään tässä kansalaiset pimennossa mahdollisimman pitkään. Meillä on suuria epäilyksiä, olemme varmoja siitä, että nämä pelkomme ovat perusteltuja pelot, joista ei ole hyötyä kuin Yhdysvaltoita, joka nyt jo on kaupallinen valtava supermahti, joka haluaa suojata omia etujaan, ultraliberaalia käyttäytymistään ja edistää sitä myös Euroopan unionissa pelkoja, jotka tämän uuden normin avulla saavat aikaiseksi uusia vaikutuksia. Meille ilmennä, että me olemme niitä halunneet. Älkäämme olko siis naiveja. Ainahan vahvimman oikeus voittaa kauppa-asioissa. Lisäksi ei kannata myöskään unohtaa sitä, että meillä ei ole riittävästi aseita, joiden avulla taistella tätä kaikkea vastaan. Jo nyt yhteiskunta on haurastunut siitä syystä, että se joutuu suojaamaan eri toimijan. Älkääpä unohtako, että Yhdysvallat ei varmaankaan luovu omasta protektionistisesta politiikastaan Euroopan etujen vuoksi. Meidän tulee myös, olisi siis järkevää, että jättäisimme tiettyjä strategisia alueita koko tämän sopimuksen Äh, ulkopuolelle. Sanotte, että pk-yritykset hyötyvät siitä. Miten se voisi olla mahdollista, kun tässä kysymys on täysin toteuttamiskelvottomista tavoitteista? Millä tavalla voitaisiin ottaa myös huomioon se, mitä populistit vain haluavat? Kansalaisemmehan ovat erittäin huolissaan tästä, varsinkin ranskalaiset, ja haluaisin muistuttaa siitä, että ranskalaisten enemmistö hylkää nimenomaisesti tämän hankkeen ei sen takia, että sitä olisi selitetty heille huonosti tai että he ovat idiootteja, vaan siitä syystä, että he ymmärtävät nämä realiteetit, jotka heihin vaikuttavat, jotka unohduttavat, kun istutte mukavissa tuoleissa. Niin PK-yritykset ja äh, maanviljelijät saavat koskea, saavat tuntea tämän sopimuksen vaikutuksen. Meidän täytyisi ehdottomasti ottaa huomioon demokraattiset vaikutukset, joita tällä sopimuksella ei ole. Sillä on suuria vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme ja meidän tulisi ottaa myös se huomioon kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Meidän täytyisi ehdottomasti järjestää kansanäänestys. Siitä on se kaksi hyötyä. Siitä tiedot, silloin tiedotettaisiin kansalaisille paljon paremmin. Kansalaiset olisivat sitoutuneempia tähän, jos sopimus hyväksytään näin. Ratkaistaan myös tämä avoimuuden puute. Toinen etu olisi se, että kansalaiset saisivat puheenvuoron ei, eli ei siitä syystä, että pelkäämme sitä, että meillä on kloorivakastoa kananlihaa tai sitten meillä on hormonisoitettua naudanlihaa äh, kaupoissa, vaan siksi, että meidän täytyisi vastata kaikkiin niihin demokratian vaateisiin, joita asetetaan niille, jotka on demokratisesti vaaleilla valittu. Nyt sitten äh, otan nimiä puhujalistalle. Joten antakaapa ymmärtää, mikä otin puheenvuoron. Koratsapilt seuraavana. Kiitos, haluaisin tukea ja onnitella esittelijää äärimmäisen hyvästä lausunnosta. Minä yllättäen suorastaan, tämä tarkistusten suuri määrä. Kun muistaa keskustelua, jota käytiin kuulemisen yhteydessä, niin tämä on huolestuttava. Me kritisoimme asiaa ennen kuin olemme edes nähneet sen. Pääasiallinen huolemme on tässä, että kaikissa näissä neuvotteluissa ei ole nähty edistystä. Ja meidän pitäisi olen paljon pyrkiä auttamaan komissiota, että komissio pystyy neuvottelemaan, mutta me esitämme kaikki pelkomme ja Amerikan vastaiset näkemyksemme ja populistiset näkemyksemme ja huolemme kansallista nimissä, niin ainoa asia, jonka me tiedämme, on mandaatti, joka komissio on julkistanut ja direktiivit, tai suunta, joka on julkistettu kaupan, kaupan historiassa ei koskaan ollut näin avointa ja demokraattista prosessia, joka nyt on meneillään. Julkinen keskustelu, jota käydään virallisissa valiokuntakokouksissa, on tästä. Esimerkki kuulemiset ja seminaarit on järjestetty ja kaikki avoimet keskustelut suuren yleisön ja e, sijoitusryhmien kanssa. Ja se, että on kuultu eri osapuolia, niin tässä on todellakin pyritty selventämään asioita ja ottamaan esiin ja huomioon ihmisten huolet, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin ja kuluttajansuojan muuhun, niin tässä ei pitäisi nyt antautua populistien puheille. Tämä olisi erittäin epäviisasta. Minä tukisin esittelen linjausta. Meidän täytyy pitää kiinni visiostamme. Meidän täytyy pitää kiinni pitää kiinni muutosvoimasta. Meidän täytyy Jotkut on, muuten priorisoivat sopimusta Aasian kanssa. Tämä on todellinen ongelma. Mikäli emme saa aikaan sopimusta kaikkein suurimman nykyisen kauppakumppanimme kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, jolloin normit, jotka lähempänä Eurooppaa kuin kenenkään muun normit, niin kenen kanssa Eurooppa sitten tekee sopimuksen? Sen sijaan tässä heidän standardiaan mollataan, Yhdysvaltojen pitää kolmannen luokan maana, ja sanotaan kansalaisille, että kloori, liha, hormonit ja GMOt ja kaikki muut jyräävät sitten yli Euroopan. Elintarviketurvastandardeja ei voida muuttaa neuvotteluissa. Ja me tiedämme, että eurooppalaiset lainsäädäntö, Euroopan lainsäädäntö voi muuttaa vain eurooppalaisten toimesta, ei komission neuvottelijan to- toimesta. Voipa sitten kyse missä tahansa asiasta, niin kun on kyse julkista hankinnoista, julkisista palveluista, työntekijöiden oikeuksista mistä tahansa niin me tiedämme, mikä tilanne on. Miksi me sitten huijamme kansalaisia ja miksi teemme näitä tarkistuksia ja sahamme kansalaista silmään ja sanomme, että meidän pitäisi, että Euroopan tässä vaarantuu. Ei mikään Euroopan lainsäädännössä muutu neuvotteluiden toimesta. Voit, ettekö te Euroopan parlamentin jäsenet tiedä, mikä tilanne on? Miksi te huijatte kansalaista ja väitätte, ja unohdetaan, että kyse on miljoonista työpeke- työpaikoista. Ja kyse on työntekijän oikeudesta, kun puhutaan työpaikoista. Siis työpaikkoja syntyy, että ilman, että veronmaksajan rahoja käytetään. Miten me käymme vuorovaikutusta Yhdysvaltain kanssa? Kuinka saamme täsmällisen hyvän tekstin aikaan niin, että Intan teksti pysyy koossa eikä leviä niin kuin jokisen eväätä? Olen samaa mieltä siitä, että kyse on jostakin teknisestä seikosta, joka liittyy IMKON toimivaltaan nämä tekniset sekä liittyvät kaikkiin sopimuksia. Niin silloin kun neuvot, Kanadan kanssa neuvoteltiin, niin selkeä poikkeus terveys ja ympäristö ja tuoteturvan osalta taattiin. Oletteko lukeneet tämän sopimuksen? Kuka tahansa voi mennä ja lukea sopimuksen siinä muodossa, missä se nyt on. Ja tällaista ei ole koskaan en tapahtunut. Nyt on hyvin paljon avoimuutta ja demokratiaa jo taattuna. Ja hyvin monen tarkistuksen kohtaan, kohdalle tulee kyllä minu, miinus minun kirjoihini. Would some others, Haluaisiko joku muu jäsen vielä kommentoida? Haluaisiko komissio avata sanaisen arkkuunsa? Yksikön päällikkö komission puolelta Ida Fenhöven. lukee papereissani Herra van Eickhout. Eickhout. Olkaa hyvä. Could not come, so I... Minä herra Huben ei päässyt. Minä olen politiikan koordinaatiyksiköstä ähm, kauppapääosastosta haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä kompromissien työstämisestä. Toivon, että me todella, että nämä kompromissitarkistukset on menevät hyvin läpi ja se, että ne ovat hyviä tätä sopimusta ajatellen, josta hyötyvät kouluttajat, kansalaiset, työntekijät, yritykset, pk-yritykset ja niin edelleen. Tämä on tietenkin yhteinen tavoite meille kaikille. Haluaisin kommentoida ehkä yhtä asiaa, joka täällä on sanottu. Ja siitä pitäisi ottaa vetäjohtopäätöksiä. vetää Täällä mainittiin sisämarkkinat, että tiittuloisivat äh, sisämarkkinat. No tämä on varmaankin väärinkäsitys äh, koskee sitä, mikä on TTIPin tavoite. Sehän on kauppasopimus. Tietenkin siihen liittyy sääntelyyhteistyö, yhteistyönäkökohta prosenttia, niin kuin muissakin kauppasopimuksissa, mutta se ei sisällä sisämarkkinatavoitteita, niin kuin meillä on täällä Euroopan unionissa, jossa on yhteiset toimielimet, yhteiset säännöt ja niin edelleen. TTIP ei siis vaaranna tapaa, jolla me teemme Euroopassa päätöksiä, jolla me sääntelemme Euroopassa ja sitä tapaa, jolla tämä Euroopan parlamentti toimii. Ja tämä on kyllä jo selvästi sanottu yhden puheenjohtajan suulla täällä. Päätöksenteko jää sopimusosapuolten käsiin, eikä ole mitään kaiken kattavaa arkkitehtuuria, joka, joka pakottaisi EUn tai USAn hyväksymään tiettyjä päätöksiä TTIPin kautta. Se merkitsee myös sitä, että TTIPissä säilytetään kaikki ne meille tärkeät arvot oikeussäännellä. Ja sitten myös julkiset palvelut on aivan selvää, että mitään sitoumuksia ei tehdä koskien koulutusta, terveyttä, vettä ja tämän tapaisia palveluja koskien niin kuin mitään sitoumuksia ei tehdä, niin silloin tämä salpalauseke kysymyskin on epärelevantti itse asiassa, kun puhutaan julkisista palveluista. Tietenkin pyrimme siihen, että saamme aikaan mahdollisimman korkeat standardit, emmekä varmastikaan lähde alentamaan EUn standardeja. Olemme yhtä mieltä niiden kanssa, jotka vaativat kunnianhimoista kohtaa koskien julkisia hankintoja. Tämä on asia, jonka kanssa rautaa vielä Yhdysvaltain kanssa taume ja tulemme tätä työtä jatkamaan. ISDS mainittiin myös. Tästä haluaisin todeta, että Rova Malmström huomenna Inta-valiokunnassa kertoo näistä alustavista ajatuksista koskien sitä, kuinka komissiossa näemme tämän ISDS-uudistusasian. sitten vielä Viimeinen asia koskien sitä, mitä täällä sanottiin mahdollisista vaikutuksista, jotka ovat nämä ISDSn välittäjätuomioiden vaikutus EUn lainsäädäntöön. Tässä pitää olla hyvin selvänä EU-tuomioistuin soveltaa EU-lainsäädäntöä. ISDS ja välittäjätuomioistuimet eivät sovella EU-lainsäädäntöä, vaan ainoastaan niitä sääntöjä, jotka on laadittu tätä sopimusta varten, siis investointisääntöjä joita ei kansalaiset täällä voi viedä eurooppalaisiin tuomioistuimiin. Ja tästä syystä me tarvitsemme tällaisen välitetuomioistuinjärjestelmän. Ja todella toistan, että se pätee ainoastaan niihin sääntöihin, jotka on sopimuksen otettu mukaan ja millä se on perustettu, eikä siihen ole mitään muuta voida ottaa. Haluaisin vielä kerran kiittää valiokuntaa rakentavasta lähestymistavasta ja jo tehdystä työstä kompromissitarkistusten muodossa. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon. Pistän itsenikin puhelistalle, koska halusin sanoa muutaman seikan lyhyesti. Kiitos Yvalan tekemästäsi työstä. Kiitos siitä, että keskityit tärkeimpään, koska mikäli me haluamme, että meidät otetaan vakavasti ja me varmistaa, että intavaliokunta lukee sen, mitä me kirjoitamme, niin on erittäin tärkeää, että tästä ei tule niin kuin joulukuusi tästä tekstistä, vaan pidämme kiinni tärkeimmistä seikoista. Nyt on pyritty vuosikausia purkamaan kaupan esteitä ja auttamaan pk sisämarkkinoiden aikansaamiseksi. Ja kun voidaan purkaa kaupan esteet. Nämä auttaa pk niin kommentit, jotka esitit siitä, kuinka muita kuin tariffiesteitä poistetaan. Tämä on erityisen tärkeä pk-yritykset, vertaan arvokas huomio. Sitten on erilaisia standardeja eri puolella Atlanttia. Ei välttämättä ole huono asia. Ei ne voi sanoa, että meidän standardit hyviä, niin tois, muiden huonoja tai päinvastoin. Voimme yhdessä auttaa tai pyrkiä poistamaan esteitä ja vähentämään byrokratiaa kun yrityksemme esimerkiksi pyrkivät viemään tavaroita toiselle puolelle Atlanttia. Tästä on hyötyä. Me kaikki tiedämme, että tämä on monimutkainen prosessi. Eikä tämä saa millään tavalla vesittää meidän omaa lainsäädäntöämme tai omia sääntelyprosessejamme. Uskon, että hyvin paljon voidaan vielä tehdä, jotta suhdellisen luottamus saadaan luotua Yhdyn siihen, mitä Anna Maria totesi. Hän muistutti ihmisiä siitä, kuinka terveysympäristö ja tuoteturvallisuus eivät ole millään tavalla vaarannettuna sopimuksen yhteydessä. Ja täytyy varmistaa, että suurellisen luottamus tämän suhteen herää. Vielä viimeinen huomioni, josta toivottavasti puhumme vahvalla äänenpainolla. Hyvä, haluamme hyvän luvun, joka koskee julkisia hankintoja, koska Tämä valiokunnan täytyy juuri tätä asiaa pitää silmä, koska tietystikin julkiset hankinnat kuuluvat meidän toimivaltaamme. Me täytyy varmistaa, että me taistelemme tämän asian puolesta sopimuksen yhteydessä. Diitta, haluatko sinä nyt tehdä jotakin kommentteja tai yhteenvedon keskustelusta? Ja voitko kertoa hieman myöskin aikataulusta? Uh, I've just no- Puheenjohtaja panin merkille, että jotkut kollegoista ovat jo lähteneet, joten ehkäpä Voin kertoa näistä tarkist- kompromissitarkistuksista kokouksessa sitten iltapäivällä. Mutta koskee sitä, mitä te sanoitte ja varapuheenjohtaja tässä valiokunnassa myöskin, toivon, että meillä on selkeä vahva viesti koskien tämän valiokunnan lisää arvoa näihin neuvotteluihin. Toivon, että tämä viesti näkyy ja heijastuu tekstissä ja että löydämme todella hyvän tasapainon tähän tekstiin niin, että enemmistö ryhmistä voi olla yhtä mieltä kompromissitarkistuksesta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka olette käyttäneet puheenvuoron tämänpäiväisessä keskustelussa. Kuulemani perusteella minulla on sellainen vaikutelma, että olemme nyt kompromissitarkastusten myötä liikkumassa oikeaan suuntaan ja toivon, että että saamme hyvin pian nämä lopulliset kompromissit, tarkistukset valmiiksi. Kiitoksia. Thank you. So we are intent... Kiitoksia. Tarkoituksena on, että äänestämme lausuntolonoksesta 24. maaliskuuta ja sitten vastuuvaliokunta 27. 7. toukokuuta. So, should we move on to the next item? Siirtää se seuraavan asiaistyslistalla. Kyse on Liisa Jakon saaremi lausunnosta. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteen toimivuusratkaisut. Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välinen vastuuvaliokuntana on ITRE-valiokunta. Me olemme yhteistyössä artiklan 54 pohjalta Kiitoksia paljon teidän lausunnosta, Rova Jaakonsaari. Nyt voitte sen meille esitellä. Madam Chair, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon. Pidän hyvänä tämä komission ehdotusta, kun on kyse yhteen toimivuusratkaisuista ISA 2 ohjelmasta. Tämä ohjelma on erittäin hyvä digitaalisten sisämarkkinoiden kannalta. Me pystymme täten pääsemään yli sähköisistä yhteistä jäsenvaltioiden julkisen sektorin uuden aikaistamissa prosessissa. Lausunnossani keskityn valikuntamme ydinosaamisalueeseen tai vastuualueeseemme ja kunnioitan LIBE-valiokunnan yksinoikeutta sairaalat, liittyvät tietosuojaan. ITRE, IMKO ja LIBE ovat tässä yhteisessä yhteistyössä nämä kolme valiokuntaa. Olen tehnyt tarkistuksia ja niihin liittyvät tärkeimmät seikat ovat seuraavat. Tärkeä seikka on keskityin omassa lausuntoluonnokseni on kansalaiset ja yritykset. Komission ehdotus pitää sisällään otsikossaan kyllä yritykset ja kansalaiset ja väittää omaksuvansa kokonaisvaltaisen tavan ja että ehdotuksesta on hyötyä yritykselle ja kansalaisille myöskin, eikä pelkästään julkishallinnolle. Ole miten oli, kun tarkastelee ehdotuksen sisältä, niin nämä väittämät eivät riittävästi heijastuisi tekstiin. Joten on lisännyt jotakin selvennyksiä ja täsmennyksiä. Tämän osalta sen varmistamiseksi, että kansalliset ja yritykset todellakin hyötyvät ISA 2 ohjelmasta. Otin mukaan joukon säännöksiä, jotka edellyttävät sitä, että komissio ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin erityistilanne, joka liittyy mikro- ja pk-yrityksiin. Haluamme helpottaa tai luoda sellaisia ratkaisuja, jotka todellakin helpottavat pk-yritysten elämää. Meidän täytyy ottaa huomioon kansalaistenkin tarpeet ja yhteiskunnalliset seikat, jotka liittyvät toimivuuteen. Kaikkien täytyy voida käyttää hyväkseen mahdollisuuksia, joita uusi teknologia tarjoaa. Kaikki toimet, joihin ryhdytään isä kakkosohjelman valossa, täytyy hoitaa siten, että kunnioitetaan perusperiaatteita, kun on kyse Euroopasta julkisista palveluista, niin kuin ne on määritelty Euroopan yhteen toimivuus puitekehyksessä. Erityisestikin käyttäjäkeskeisyysperiaate, osallistava kaikki mukaan ottava lähestymistapa ja palveluihin pääsy, esteettömyys, tekninen tuki kansalaisille ja yrityksille täytyy hoitaa semmoisella tavalla. Lisäksi palveluita täytyy voida saada myöskin perinteisiä teitä käyttäen, eikä pelkästään internetin välityksellä, vaan ihan perinteisiäkin palveluita täytyy tarjota. Tämäkin on merkittävää. Painetaan myöskin tarvetta tulevaisuudessa tätä tarkastellaan ratkaisuja tulevaisuuden kannalta ja myöskin internetin neutraaliuden kannalta. Komission ehdotus on hieman epämääräinen sen suhteen, ketä tarkoitetaan käsitteellä käyttäjä lainausmerkeissä. Käyttäjä sanaa käytetään eri yhteyksissä ja hieman hämmentävällä tavalla. Joten lisäsin määritelmiin käyttäjän määritelmän artiklan 2. Se todetaan, että yhteentoimimusratkaisujen käyttäjillä tarkoitetaan eurooppalaista julkishallintoa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Ja käyttäjäkeskeisyys puolestaan viittaa epäsuoriin loppukäyttäjiin eli kansalaisiin ja yrityksiin, joten loppukäyttäjättä ovat ihmisiä, kansalaisia ja yrityksiä. Toinen tärkeä seikka on tirottaminen ja valistus. Ihmisen kertominen tästä ohjelmasta. Nähdäkseni tirottamisessa on puutteita. Siksi artiklaan kolme pistin komissiolle velvollisuuden kehittää tiedotusstrategian ja valistuskampanjan, jotta kansalaiset tietävät ISA 2-ohjelman hyödyistä. piirityksen täytyy kohdentua erityisestikin pk-yrityksiin ja kansalaisiin. Tämä täytyisi hoitaa heti alusta pitäen ja siksi annan kuusi kuukautta komissiolle aikaa hoitaa tämän asian kuntoon sen jälkeen, kun tämä asia astuu voimaan. Lisäksi, kun on kyse ISA 2 ohjelman täytäntöönpanosta, eri osapuolten kuuleminen ja synergian aikaansaaminen sidosryhmien ja varsinkin kansalaisten ja yritysten välille on äärimmäisen tärkeää. PK-yritysten pitäisi päästä mukaan suuren, niin suuren joukkoon hankkeita kuin vaan mahdollista. Pidän kyllä hyvänä komission ehdotusta, joka liittyy valvontaan ja täytäntöönpanoon ISA 2 ohjelman yhteydessä ja myöskin mitä sen arviointiin tulee. Katson kuitenkin, että Euroopan parlamentti yhteislainsäätäjänä pitäisi ottaa myöskin mukaan täytäntöönpano- ja arviointivaiheessa. Kiitos paljon. Thank you, Eva Panova. Kiitos sitten Eva Paunova. Chair, I would like to thank the... Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä äh, luonnoksesta ja tehdyistä äh, tarkistuksista. Ilahtunen olen saanut nähdä, että olet ottanut huomioon useita asioita, joita mainittiin varjokokouksen aikana. Ja mielelläni tuen useita teidän tarkistuksianne. Jotkut näistä pääkohdista, jotka ovat mielestäni tärkeitä, jotka keskittyvät IMKon toimivaltaan, aivan kuten mainitsitte, niin esimerkiksi nämä säännökset, joita ehdotatte mikro- ja pk-yrityksille ja niihin liittyvät ratkaisut ovat hyviä. Varsinkin se, että käytetään uudelleen julkista tietoa yritysten ja kansalaisten toimien. Kun taas puhutaan sitä koulutuksesta ja ohjelmahyödystä kansalaisille, niin minusta ehdotus siitä, että parannetaan viestintästrategiaa ISA kahdessa on hyvä. Ymmärrän, että budjetti ei mahdollista viestintästrategiaa, mutta olen varma, että ehkäpä on monia muita älykkäämpiä tapoja päästä tästä ongelmasta. Tämän lisäksi on tärkeää myös online materiaalikauppa niin, että ne äh, ovat selkokielellä saatavilla ja paremmalla kielellä myös tuolla ohjelman sivulla. Ja me varmaankin löydämme tällaisia sen ratkaisuja meppeinä eh, sosiaalisessa mediassa tai kokoontumisissamme kansalaisten kanssa. Ohjelman hyödyt voisi myös vetää yhteen. Näemme, että nämä kaaviot ovat erittäin hyviä. Viestintävälineenä ne voivat helpottaa viestintää. Ja kun puhutaan teknisestä tuesta yrityksille ja kansalaisille, niin minun mielestäni näiden erilaisten ratkaisujen hyödyntäminen nythän on jo paljon erilaisia kolmansien osapuolen kehittämiä ohjelmia, joita on kehitelty esimerkiksi elinikäinen oppiminen ja sitten sellaiset ryhmät, jotka saattavat joutua syrjäytetyksi, maahanmuuttajat, työttömät, vanhukset – on tärkeää, että kaikilla näillä ryhmillä on mahdollisuus osallistua tasaveroisemmin digitaalitalouteen ja sen mukaisesti sitten he voivat hyötyä julkisen hallinnon paremmasta saatavuudesta ISA kahden puitteissa. Meidän tavoitteenamme, kun pidetään mielessämme se, että elämme tällaisen digitaalisen vallankumouksen aikaa, olisi vielä eteenpäin sähköisiä taitoja aloittain oikeasta koulutuksesta jo kouluvaiheessa. Tässä suhteessa tarkistuksenne 10 ei ehkä oikein kuulu isä 2 ohjelman soveltamisalaan. Ei isä 2 ohjelma voi olla vastuussa ratkaisuista, jotka kattavat erityisiä sosiaalisia tarpeita. Kun puhutaan nettineutraaliudesta, niin minusta on hyvä, että siihen on pureuduttu mutta haluaisin, että siinä oltaisiin vähän konkreettisempia sen suhteen, mikä tämä teidän määritelmänne on ja mitä tarkalleen ottaen tarkoitatte sillä, kun nettineutraalius on tässä otettu esiin. Tarkistus yksi, jossa asetetaan näitä standardeja. Meidän täytyisi siinä muistaa, että isäkaksihan ei ole mikään standardointiorganisaatio. Ja tämä ongelma saattaa myöskin vaaranto siinä mm, suhteessa, se seuraisi näitä samoja standardointiprosessin menettelyitä. Ne spesifikaatiot, joita se kehittää jäsenvaltioiden kanssa, voidaan myöhemmin ottaa huomioon. Tämän organisaation puitteissa olisi hyvä, jos esittelijä voisi hieman kehitellä tätä tarkistusta yksi ja selventää sitä. Oikeastaan siinäpä kaikki. Kiitoksia. Um, thank you very much. I'm the... Kiitoksia paljon. Minä olen itse ECRn varjoesittelijä. Kiitoksia lausunnon laatijalle tästä lähestymistavasta tämän lausunnon yhteydessä. Ja meidän täytyy todellakin keskittyä sisämarkkina- ja kuluttajansuojakysymyksiin ja tietosuojapuoli puolestaan täytyy jättää live Kiitoksia siitä, että olet jättänyt tarkistuksia ja varmist, pyrkivät varmistaa, että PK-yritykset saa asianmukaisesti huomioon. Tästä täysin samaa mieltä. Uskon, että sanon jo edellisellä kerralla sen, että meidän täytyy tässä keskittyä vain kohdennetusti tiettyihin palveluihin vain. Ja käyttäjäkeskeisyys ja kysyntä vetoinen lähestymistapa on tärkeä ja rajat tasolla täytyy syntyä lisäarvoa käyttäjille ja ottaa täytyy ottaa huomioon todelliset käyttäjien tarpeet. Muistan, kun komission jäsen Ansip tuli kuulemiseen, hän sanoi, ettei ole mitään syytä, miksi julkisia palveluita ei pitäisi asettaa samalle viivalle, koska tämä vähentäisi kustannuksia, helpottaisi kansalaisten ja hallitusten elämää, tekisi asioista avoimempia. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan, mutta jotta kuluttajien luottamus ja suuren yleisön luottamus saadaan, suuren yleisön meidän täytyy varmistaa, että eri järjestelmiin, meidän järjestelmiin me voidaan luottaa. Emme myöskään tarvitse yhteen toimivuutta pelkästään interoperatiivisten järjestelmien luomiseksi. Eli ei ole mikään itseisarvo. Meidän täytyy varmistaa, että ei vaadita sitä, että kaikilla pitää olla tietty järjestelmä järjestelmät ovat sitten yhteen toimivia, mutta sitten riskinä on se, että vanha teknologia suljetaan kaikki pois ja vanhat palvelut, ja tämä ei ole kuluttajan edun mukaista. Meidän täytyy olla myöskin huolellisia ja varovaisia sen suhteen, mitä verkkosivuja pitäisi ottaa huomioon kun varmistetaan yhteen toimivuus ja mitä priorisoidaan. Lisäkseni siihen, mitä Eva Paunova totesi internetin neutraaliudesta, niin tietystikin meidän täytyy olla varovaisia neuvoston määritelmän suhteen, kun neuvosto tarkastelee verkon neutraaliutta. Ja kun on erilaisia käyttäjiä, esimerkiksi tavaroiden internet, joka on hyvin erilainen potentiaalisten käyttäjiensä osalta kuin esimerkiksi ne henkilöt, jotka käyttävät laajakaista palveluita. Meidän täytyy olla tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa, vähän niin kuin Yhdysvalloissakin on, että meidän täytyy olla varovaisia myöskin määritelmien suhteen. Ja kun on kyse verkon neutraalisuudesta, täytyy myöskin tarkastaa tulevaisuutta niin, että ei tässä jämähdetä vanhaan teknologiaan. Tarkistus 41 toteaa, että tätä ISA-ohjelmaa pitää arvioida ja pitää tarkastella, mitä hyötyjä määräisesti ja laadullisesti on siitä, että tekee poista ratkaisujen määrästä taloudellisesta arvioinnista olevista vaikutuksista erityisesti julkishallinnolla kansalaisia pk-yrityksille. Tämä on merkittävä huomio tästä tarkistuksessa. Ja sitten puhuu liberaalien varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä esittely. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä, kovasta työstä tässä asiassa. Minun mielestäni tämä lausunto luonnostuu paljon lisäarvoa. On hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot parantavat pääsyä verkossa oleviin julkisiin palveluihin. Jos haluamme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, minä minun mielestäni pitäisi keskittyä rajat ylittävään lisäarvoon. Yhä Useammat yritykset tekevät kauppaa rajojen yli ja usein yritysten on käytävä on, on viestittävä sähköisesti jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Vira, Viro on tästä hyvä esimerkki. Sähköiset menettelyt valitettavasti muissa jäsenvaltioissa ovat kovin monimutkaisia. Tämä luo sähköisiä esteitä, jotka estävät kuluttajien ja yritysten tehokkaan julkisten palveluiden käytön. Tässä lausuntoluonnoksessa tuen tarkistuksia, joissa korostetaan tarvetta löytää tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. Heistelen myös tätä ajatusta, jonka mukaan teknistä tukea olisi annettava niille kansalaisille ja yrityksille, jotka käyttävät näitä yhteentoimivuusratkaisuja. Tuen myös tarkistusta, joka koskee viestintästrategiaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiasta ja, ja näin lisätä isän tuomia hyötyjä. Varmastikin voisimme vielä lisää työstää tiettyjä säännöksiä, jotka velvoittavat komissiota ottamaan huomioon ne erityistilanteet, joissa pk-yritykset ovat. Kiitoksia. So, thank you for that. Kiitoksia tuosta puheenvuorosta. gue varjoesittelijä ei ole olemassakaan. Julia Reda on vihreiden varjoesittelijä. EFDDstä ei kukaan ole pyytänyt puheenvuoroa, mutta haluaisiko joku muu puhua? Edustaja Kallas. Thank you. Kiitoksia. Niin, vain muutama lisäkommentti, koska olen työstänyt Itressäkin tätä isäohjelmaa. Minusta on hyvä, että esittelijä viittaa tähän tiedottamiseen ja tiedon lisäämiseen. On erityisen tärkeää varmistaa se, että kansalaiset ja yritykset siirtyvät sähköisiin ratkaisuihin. Lisäksi jäsenvaltioiden sitoumus on oleellista, kun halutaan varmistaa sähköisen yhteiskunnan käynnistyminen Euroopassa. Niiden sitoutuminen on tärkeää, jotta varmistetaan siitä, että julkinen hallinto rohkaisee online-sovellusten käyttöön. Olemme myös painottaneet tätä ainoastaan yhden kerran periaatetta tiettyihin tietoihin ja se on mielestäni erittäin tärkeä pilari, kun täytäntöön pannaan tätä ohjelmaa. Yhden ainoan kerran periaate on erityisen oleellinen kansalaisille, koska heidän täytyy tarjota tietoa vain julkiselle hallinnolle kerran ja se vähentää myös hallinnollista taakkaa yrityksillä. Minun mielestäni meidän tulisi myös arvioida sitä, tarvittaisiinko mahdollisesti suurempaa toimivaltaa EU-virastolle laajan mittakaavan IT-järjestelmiin. Elisalle, EU-lisalle on käytetty Schengenin tietojärjestelmässä. Ehkäpä sitä tulisi käyttää myös tulliasiassa muilla aloilla. Joka tapauksessa kiitokset esittelijälle erittäin hyvästä työstä. Thank you. Would anybody else... Kiitoksia. Haluaisiko joku muu puheenvuoron? Siinä tapauksessa voin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Margaret Abigassis, joka on INSA-ohjelmasta vastaavan yksikön päällikkö. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata muutamiin asioihin, joita jäsenet täällä ottivat esille. Ensimmäinen asia tuli esiin useaan kertaan. Tuemme selkeästi tätä tiedotustarvetta ja valistuksen tarvetta. Tiedämme myös, että ohjelman budjetti ei mahdollista laajoja valistuskampanjoja ja tiedotuskampanjoja kansalaisille ja yrityksille, mutta kuitenkin suunnitelmana on kehittää sellaisia välineitä, joita voitaisiin sitten myöhemmin käyttää uudelleen julkishallinnossa, kun ne viestivät kansalaisten ja yritysten kanssa. Nämä voivat olla yleisluontoisia välineitä ja niitä voidaan yhteisillä formeilla julkaista, mutta ne voivat olla myös spesifejä, jotka koskevat tiettyjä toimia tietyllä julkishallinnon alalla koskien todella kansalaisia ja pk-yrityksiä. Edelleen pk-yritysten mukaan ottamisesta pk yrityksiin tämä liittyy usealla tavalla ja niiden pitäisi hyötyä, niiden pitäisi olla enemmän mukana tässä e, toimivuuskysymyksessä ja julkisten hallintojen välillä. Ensimmäinen asia liittyy tietenkin siihen, että tämä, oh, tämä ohjelma toteutetaan julkisten hankintojen kautta ja kukin, jokainen yritys on vapaa e, hakemaan näitä hankintoja. Toinen asia liittyy siihen, että on yhteen toimivuudesta tiettyjä kehitys näkökohtia. voisin siis esimerkiksi mainita nämä perusrekisterit, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun täytäntöön pannaan digitaalisia periaatteita. Näitä kehitetään myös tällaisissa käytäntöyhteisöissä, joita tuetaan yhteisistä platformeista, yhteisistä foorumeista. Ne ovat kaikille avoimia. Ehkä meidän olisi vielä korostettava enemmän sitä, että osallistutaan, että pk-yritykset osallistuvat näihin communities of practice, tällaisiin käytäntöyhteisöihin, että siellä olisi myös akateemisesta maailmasta mukana ihmisiä. PK-yritykset voivat myös osallistua kolmella, kolmannella tavalla. Tämä on isä ohjelmassa ja mukana että tämä koskee julkisia kuulemisia. Aivan kuten Euroopan toimivuuspuitteistossa ja myöskin näissä määritelmissä, joita on su, su, nykyisessä sopimuskehyksessä ja semantiikkakehyksessä. Nämä ovat asioita, jotka, joista pidetään julkisia kuulemisia ja näin kaikki voivat tuoda oman panoksensa mukaan näiden eri määritelmien ja eritelmien ja puitteistojen parantamiseksi. Vielä asia, jota haluaisin kommentoida koskien näitä puheenvuoroja. Puhuttiin tästä tulevaisuuden kestävästä toimintatavasta. Yksi kriteereistä ja ehdoista, joilla voidaan saada aikaan tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja, koskee sitä, että taataan yhteentoimivuus koska näin mahdollistetaan se, että sovellukset voivat kehittyä riippumattomalla tavalla eri julkishallinnoissa. Mikäli yhteentoimivuus taataan, voidaan taata, että jokainen pystyy kehittämään aivan omillaan näitä, eikä, eikä joudu nojautumaan perinteisen teknologian ja jäädä jälkeen johtuen eri riippuvuussuhteista julkishallinnossa Tämä on todella hyvin tärkeä näkökohta. Ehkä sitä olisi vielä vahvistettavakin ohjelman täytäntöönpanossa niin, että, val, val, val, että vältetään tällaisia lukkotilanteita ja näin voidaan saada aikaan tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja. Omalta osalta mä, tässäpä tämä olikin. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia paljon Liisa Jaakonsaarelle. Haluatko vielä kommentoida? Niin. Eh, first of all. Kiitokseni niin hyvin lyhyesti. Ensinnäkin kiitoksia tästä hyvästä ja rakentavasta ehdotuksesta. Jos palataan tarkistukseen yksin, niin ehkäpä meidän tulisi sitä selventää, koska ei ole mitään tarvetta kehitellä näitä standardeja, mutta pitää mahdollisuus avoinna, jos tarvetta ilmestyy tulevaisuudessa. Tällä tyyppiset ohjelmat, niiden tulisi olla mahdollisimman joustavia, koska teknologia tällä alalla kehittyy niin nopeasti, että tämän joustavuus on oikein tärkeää. jotta voitaisiin todella katsoa tulevaisuuteen ja toimia hyvin tulevaisuudessa, aivan kuten niin monta kertaa mainittu. Kiitoksia komissiolle hyvästä yhteistyöstä ja kiitoksia varjoesittelijöille. Tarkastusta esittäminen määräaika on 31.3. Kiitoksia. Aika on siis riittävästi. So the deadline for amendments is the 31st of March. 31. maaliskuuta on siis aikaraja. Meillä on vielä aikaa siis. Hyvä. Sitten voidaan uudelleen tarkastella näitä tarkistuksia 6. ja 7. toukokuuta. Mm, eh, vai onko minulle jotakin muuta minä 6. ja 7. päivä? En nyt muista. Ehkä sinä oletkin puheenjohtajana silloin rouva Stylerkin sanoi, että hän ei välttämättä pääse 7. toukokuuta. Final item on this morning's... Uh, ja vielä lopuksi tämän aamun kokouksessa estyslistalla on vielä yksi juttu Voisiko SNTn varjosettelijä tulla nyt paikalle? Ai selvä. Kaikilla on tällainen varamies tänään. I understand we have a delegate. Käsittääkseni. Täällä on itävaltalaisia parlamentti edustaja paikan päällä. Tervetuloa. Teille tiedoksi, että tämä on hieman kummallinen viikko Euroopan parlamentissa, koska yleensä meillä on täysi valiokuntaviikko, mutta tällä viikolla meillä on vain kaksi päivää valiokuntakokouksia ja sitten niin sanottu vihreä viikko, puoli viikkoa, koska monet valtuuskunnat matkustavat eri puolilla Eurooppaa tai jossakin kauempanakin, joten tästä syystä monet jäsenistä ovat täällä edustettuina jonkun toisen toimesta, joten MEPit tekevät täällä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla tänä päivänä toimia toistensa varamiehenä, ihan vain selityksikin näin. So the next, um, Seuraava esityslistalla on lausunto joka liittyy eurooppalaisiin puolustusmarkkinoiden kehittymiseen ja turvallisuus- ja puolustus toimintavalmoiksien kehittämiseen. Indigo Galbelt on esittäjä. Tämä on valikunta-aloitteinen mietintö CD-valikunnasta, joka vastaa puolustusasioista ulkoasioiden valikunnan alaisuudessa. Anna Gomez on siellä esittelijänä. Tässä noudatetaan työjärjestyksen artiklaa 54, joten me olemme yhteistyössä vastuuvaliokunnan kanssa. on varma, että sihteeristö korjaa mikäli väärässä. Menneisyydessä sisämarkkinan valiokunnalla on ollut johtava asema silloin, kun on ollut kyse puolustushankintoja koskevasta direktiivistä ja sen uuden tarkastelusta, joka tulee parin kuukauden kuluttua eteen. Täytyy muistaa, että me vastaamme julkisista hankinnoista ja on suorastaan hienoa tehdä yhteistyötä Seden kanssa sen varmistamiseksi, että työjärjestyksen 54 on voitu noudattaa ilman, että kukaan, kenelläkään on tässä mitään nokan koputtamista. Ja tämä pitää myöskin maata mietinnön yhteydessä. Nyt Rouva Kalpeet suositteli mietintönsä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. on todellakin erittäin tärkeä keskustella selvästi tämän mietintöluonnoksen teknistä taustasta. Tämä on asia, joka hoidetaan yhdessä toisen valiokunnan kanssa siitä syystä. Neuvottelin asiasta yhdessä Anna Gomesin kanssa. Meidän valiokuntamme on vastuussa selkeästi julkista hankinnoista, puolustustarvikehankinnoista ja markkinoiden pirstaloitumiseen liittyvistä kysymyksistä. Eli meillä on aika paljon kysymyksiä hoidettavanamme. Kyseessä on oma-aloitteinen mietintöluonnos, joka pohjautuu vuoden 2009 81 EU-direktiiviin, joka on täysin transponoitu Eli voidaan sanoa, että meillä EUn puolustustarvikemarkkinoille on olemassa säännelty puitteista. Nyt ensimmäistä kertaa sisämarkkinasääntöjä voidaan soveltaa tällä toimialalla, jotta saadaan aikaiseksi oikeudenmukaista kilpailua ja voidaan lisätä sitä. Meidän tulee myös todeta tässä se, että puolustustarvikemarkkinat ovat aivan erityinen toimiala ja se sisältää myös paljon pirstaloitumista kansallisilla markkinoilla. Tässä suhteessa komissio on laatinut nämä säännökset, joita tulisi täytäntöön panna direktiiviä, jotta voitaisiin seurata näitä tavoitteita. Tämä on myös tärkeää, nyt kun meillä on budjettileikkauksia, me tarvitsemme resursseja, joita käytetään tehokkaasti Esimerkiksi tämä kysynnän yhdistäminen, kuten olen ehdottanut tässä omassa luonnoksessa, niin se on erittäin hyvä menetelmä, jonka avulla asioita voidaan hoitaa. Direktiivi myös sisältää erityisiä säännöksiä, jotka koskevat ähm, julkisia hallintotahoja, jotka tekevät julkisia hankintoja, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat tehdä yhteisiä hankintoja. Haluaisin painottaa sitä, että jäsenvaltioiden tulisi myös tehdä kaikkensa sen suhteen, että ne soveltavat näitä säännöksiä ja hyödyntävät mahdollisimman pitkälti äh, mittakaava taloutta niin, että voidaan saada mahdollisimman paljon hyötyä skaalatuotosta. Lisäksi on tärkeää huomioida sitä, että erityiset sopimukset eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, koska sitä ei tulisi soveltaa yksittäisissä sopimuksissa, vaan se liittyy nimenomaan yritysohjelmiin, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin tehokkuutta Muut perustelut poikkeukset koskevat kahdenvälisiä hankintoja tai hankintoja, jotka kuuluvat kansainvälisten velvoitteiden alaisuuteen. Ne ovat aivan perusteltuja poikkeuksia, mutta ne saattavat kuitenkin haitata tämän direktiivin soveltamista ja se saattaa uhata tasaveroista toimintaa, tasaveroisia toimintamahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Ja siitä syystä meidän täytyy varmistaa siitä, että nämä poikkeukset rajoiteta minimiin ja niitä ei tulisi väärinkäyttää. Jotta voitaisiin kehittää sisämarkkinoita yhä enemmän ja saada aikaiseksi tasaveroinen toimintaympäristö kaikille tarjoilla Euroopassa, meidän täytyy myös pureutua pitkän aikavälin epäoikeudenmukaisen käytäntöön ja pyrkää pääsemään eroon markkinavääristymistä. Vastaostojen, vastaostot ovat syrjiviä toimenpiteitä ja ne ovat direktiivin hengen vastaisia, eikä ne, eivätkä ne tarjoa mielestäni mitään hyötyä sisämarkkinoille. Lisäksi on tärkeää, että neuvosto ottaa tämän asian esille huippukokouksessaan se tarjoaa myös mahdollisuuden siihen, että näiden erilaiset, nämä erilaiset innovatiiviset menettelyt tulevat hyödynnetyksi. Tietysti noudattaen tarvittavaa varovaisuutta. Haluaisin myös korostaa sitä, että säännöt, jotka koskevat ei avoimia käytäntöjä pitäisi ottaa huomioon ja meillä pitäisi olla valvontamenettelyitä, jotka kohdistuvat valtion tukeen. Niitä tulisi valvoa pyrkimyksenä saada aikaiseksi oikeudenmukaisuutta. Julkiset hankinnat pitäisi tehdä tehokkaammiksi näiden menettelyiden avulla. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että päätavoitteena pitäisi olla se, että asetetaan kunnollinen juridinen puitteisto tälle toimialalle. Se tulisi hyväksyä ja sitten meidän pitäisi saada EU-laajuista teollisuuspolitiikkaa, joka tässä olisi hyödynnettävänä. Toivottavasti nämä kaikki tavoitteet sisällytetään tähän mietintöluonnokseen ja odottelen sitten mielelläni varjoistelijoiden näkemyksiä ja kollegoiden näkemyksiä. Kiitoksia. Um, so Olga Shenlova is standing in for search. Senalova on täällä Gutierrez Pietron varamiehenä. Very much, uh, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pahoitella varjoesittelijämme Gutierrez Prieto ei voinut olla tämän päivän kokouksessa, joten esitän joitakin huomioita ja luen hänen puolestaan tämän viestin. Talouskriisin vaikutukset ovat aiheuttaneet suuria suurta hallaa puolustusbudjetin monissa EU-valtioissa, eikä puolustuspaketti ole tuottanut niitä tuloksia, että odotettiin. Tarvitaan koordinaatiota, kun laaditaan näitä puolustusbudjetteja kansallisesti, että voitaisiin välttää vääristymät markkinoilla ja vähentää kilpailukykyä. Jäsenvaltioiden olisi käytettävää välineitä, jotka ovat direktiivissä 2009 2009 kuten koskien hankintakeskuksia. Sitten kaksi huomiota koskien sitä, että asian mukaisesti direktiiviä 2009-81 ja 2009-43 pk-yrityksien kannalta, mitä tulee tähän tarjontaketjuun, meidän on varmistettava, että pk-yritykset ymmärtävät paremmin tämän tarvikkeet, kun ne voisivat päästä näihin puolustussopimukseen sertifioinnista. Hyvin pienet yritykset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä tästä sertifioinnista sitten puolustusmateriaalimarkkinoiden hyvä toiminta on keskeistä, että voimme vahvistaa puolustusteknologista teollista pohjaa ja ja luoda voimavaroja, joita tarvitaan yhteistä puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa varten. Sitten näistä budjeteista puolustusteollisuudella Euroopassa on hyvin vähän uusia sopimuksia Euroopan armeijalta. Sitten lopuksi vielä investointi tutkimukseen pitäisi olla prioriteetti. Kiitoksia. Dan, you standing in for David. Dan Dalton seuraavana myöskin toisen edustajan varamiehenä. Aivan ongelma on tietysti se, että jäsenvaltiot eivät riittävästi käytä puolustuksen, tämän huono puolustuksen kannalta ja myöskin puolustusteollisuuden kannalta. Mitä tähän lausuntoon tulee, on tärkeää painottaa asianmukaista oikeudellisen kehykseen täytäntöönpanossa, kun kyse on julkistaankin noista puolustusasioissa. Esittelijä onkin näin tehnyt hienoa. Yksi ehdotus ja yksi pieni huoli sen suhteen, mihin suuntaan tekstiminen kohdassa viisi. Ryhmämme ei tue sitä, että vastausto täysin tästä poistetaan, koska jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin herkkiä tämän sen suhteen. Kohdassa kahdeksan todetaan, että 2014 komission etenemissuunnitelma on tervetullut ja vedotaan siihen, että komissio ryhtyisi lisätarpeeseen, lisätoimi, mikä on tarpeellista. Olemme huolissamme tästä. Mitä tarkalleen tämä tarkoittaa? nämä lisätoimet, joita komissiolta vaaditaan. Ja toiseksi, kyse on asiasta, joka kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja tästä siirränkin seuraavan asian, joka liittyy kohtaan 10. Siinä peräänkuulutetaan sitä, että komissio julkaisee vihreän kirjan, kirjan joka liittyy omaisuuksien hallintaan. ECRssä me emme tue tätä ollenkaan. Olemme huolissamme siitä, että komissio tämän vuoksi pystyy saamaan lisää valtaa jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusvarojen suhteen. Ja tässä selkeästi kritisoidaan puhtaasti kansallislähestymistapaa ja että kansallislähestymistapaa siksi ehkä tarvitaan, että saattaa olla tarpeellista varmistaa se, että eurooppalainen itsemääräämisen oikeus turvallisuus- ja puolustuskysymys täytyy varmistaa. Ja tämä yhdessä näiden kommenttien kanssa, jotka komissaari Juncker tänä, tällä viikolla esitti, kun hän peräänkuulutti eurooppalaista armeijaa, niin tämä johtaa siihen, että olemme erittäin huolestuneet tästä. Me vastustamme sataprosenttisesti eurooppalaista armeijaa. Puolustus on kansallinen asia. Sitä sellaisena pitää. Me toimme taas tämän kynsiinä hampain EUn armeija vastaan, koska tämä tekisi elämässä paljon vähemmän turvallista. Taistelussa Euroopan puolustusmarkkinoiden ja hankintojen puolesta saattaa olla, että että jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus puolustuskysymyksessä vaarantuu, ja tätä me vastustamme, mutta ilomiin teemme kyllä yhteistyötä teidän kanssanne niin rakentavassa, rakentavassa hengessä kuin mahdollista. Yes, here I am again. <laughs> thank you. And thank you to... Tälläpä minä taas olen. Kiitoksia valmistelijoille tästä lausunnosta. Yleinen sävy on hyvä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi olla vähän varovaisempia, kun puhutaan tästä asiasta. Yleisesti ottaen niin olen yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että meidän pitäisi pyrkiä luomaan puolustusalan markkinat, jotka, jotta saadaan elinkelpoiset, kilpailukykyiset, tehokkaat puolustustarvikemarkkinat Eurooppaan, mutta aikaisesti meidän on oltava tietoisia siitä, että puolustushankinnat ovat omanlaatuisiaan ne liittyvät kansalliseen puol- kansallisiin puolustus- ja turvallisuushuoliin. 2014 suunnitelma komissiolta selkeästi toistaan nämä vanhat turvallisuus- ja puolustuspolitiikan seikat on selkeä tarve puolustaa näitä markkinoita ja saada sitä kautta sääntöjä. Uskon, että suurin osa parlamentista tukee sitä, että perustettaisiin tämmöiset, tällaiset sisämarkkinat, mutta meidän on kuitenkin kunnioitettava kansallisia suvereneja valtioita ja niiden puolustuspolitiikkaa, niin että jokainen valtio voi säilyttää itsenäiset asevoimat. Haluaisin kiittää valmistelija kohdasta 11 Perinteisesti olen ollut sitä mieltä, että täytäntöönpano on tärkeämpää kuin uusien lakien säätäminen. Kuitenkin voin kuvitella, että voidaan tehdä useitakin ehdotuksia, vaan tarkistaa nykyistä lainsäädäntöä, jotta voitaisiin paremmin ottaa huomioon puolustusalan erikoispiirteitä yhtäältä ja sitten toisaalta saada aikaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet Minusta olisi ollut mukavampaa, että kertomukset olisivat tulleet aikaisemmin. Minä haluaisin uutta lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa, että siinä todella puututaan selkeästi tunnistettuihin puutteisiin. Sitten mitä tulee tähän tasapainotukseen, haluaisin tukea valmistelijaa. E, tsekin, tässä, tsekin esimerkki on yksi hand in hand with a strong... Vastaostoista todellakin tämä on hyvä esimerkki, jolla voidaan tukea alueita, jotka ovat alisuoriutuneet. Niiden poistaminen vaikuttaa kielteisesti useisiin jäsenvaltioiden ja niiden teollisuuskapasiteettiin, koska mitään olemassa olevaa vastennetta ei ole olemassa. Minusta meidän pitäisi tästä asiasta keskustella vakavasti. Haluaisin tuota, tervetulleeksi ehdotuksen, joka koskee näitä alihankintaa, kysymyksiä ja pk-yritysten tukemista mukaan lukien parempi pääsy puolustusmarkkinoille. Haluaisin vielä kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta. Kiitoksia. So I have a green shot. Vihreiden varjoesittelijä on Ivo Soltes. Eikö niin? Very much for, uh, Niin, muutama ajatus minulta itseltäni. Tässä on selkeitä tapoja, joilla voidaan päästä parantaa sisämarkkinoita. Ja selkeästi on olemassa tapoja, joiden avulla voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa puolustustarvikemarkkinat ovat kilpailutetumpia ja yritykset saavat vastinetta rahoilleen, niin veronmaksajatkin tietysti. Mutta tämän lisäksi Painottaisin vielä sitä, mitä muut kollegat ovat todenneet tämän toimialan piirteistä, jossa puhutaan myös kansallisesta turvallisuudesta puolustuksesta, joka taas sitten kuuluu valtioiden toimivaltaan. Eli kohta neljä siinä kohdin täytyy varoa sitä, että ei aseteta mitään keinotekoisia rajoja näille poikkeuksille. Poikkeukset silloin kun ne täytyy perustella, niin otetaan huomioon, mutta täytyy, olla huolissa, täytyy huolehtia siitä, että meillä olisi jonkunnäköinen yläraja myös käytössä. Ja se, mitä Sharazova juuri sanoi, on mielestäni erittäin hyvä, kun hän vetoaa komissioon, jotta se laittaisi tähän lisäksi, täytäntöpanon lisäksi lainsäädäntö ehdotuksia ja lainsäädäntöehdotukset ovat hyvä asia. Juurihan me olemme äänestäneet paremmasta sääntelystä. Poistetaan tässä byrokratiaa ja käsitykseni on se, että myös tässä, näissä lainsäädännön kohdissa on kohtia, joissa voitaisiin poistaa turhia kohtia. Ja hyväksy myös ehdotuksen, jossa sanottiin, että meidän tosiaan katsoa tätä täytäntöönpanokertomusta ja pohtia sitä ennen kuin ryhdytään tekemään ehdotuksia sen suhteen, mihin suuntaan halutaan lainsäädännön, uuden lainsäädännön menevän. Eli Haluatko se komissio kommentoida? Komissio on paikalla. Ja nyt sitten vielä kerran toistaisin se, mitä sanoin alussa. Jos haluamme säilyttää toimivaltuutemme, meidän tulee osoittaa, että me tässä ymmärrämme sen, miten puolustusvaliokuntakin pyrkii. Se, että markkinat ovat erityiset, me no arkaluontoinen kysymys ja siitä syystä poikkeuksia on kansallisissa kysymyksissä. Edustaja Galpelch, haluatteko vielä palata tähän kysymykseen? Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän huomioistanne ja ehdotuksistanne. Kuten jo heti aluksi totesin, meidän toimivaltuutemme tässä kysymyksessä ovat hyvinkin rajatut on tärkeää kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväksi ja ajatellaan asioita sisämarkkinoiden kannalta. Olen täysin samaa mieltä varjoesittelyiden kanssa, kun he toteavat, että tämä on erityislaatuinen, erittäin herkkä sektori. En usko, että yksikään varjoesittelijä uskoo, että kansallinen itsemääräämisoikeus ja kansallinen valta on tärkeää enempää kuin mitä minä näin katson. Mutta tässä ei pidä tehdä ylilyöntejä ja tiettyjen rajojen yli ei pidä mennä. Kiitän SND-ryhmän varjoesittelijää hänen ajatuksestaan, että tutkimukseeni ja varsinkin pk-yritysten mukanaoloon satsattaisiin enemmän – kiinnittäisi enemmän huomiota. Otan tämän huomion omassa lausunnossani. Mitä tulee täysimittaiseen alasajoon silloin, kun on kyse poissulkemisesta, niin kohdassa kahdeksan tämä kohta pitää kutinsa tai on järkevää pelkästään, mikäli tämä alkuosakin hyväksytään. Vihreän kirjan suhteen sanon vain pelkästään kohdassa 10, että saattaisi olla hyödystä saada vihreä kirja asiasta. Ja meidän tietysti kunnioittaa itsemääräämisoikeutta, joka valtioilla on. Uskon, että kuitenkin meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet. Mitä täytäntöönpano kertomuksiin puolestaan tulee ja näihin liittyviin lainsäädäntöaloitteisiin, niin tämä on pelkästään pieni viittaus, mahdollisuus, mahdollinen ajatus tulevaisuuden silmällä pitäen. Meidän täytyy mahdollisesti pohtia tulevia vaiheita tai pohtia mahdollisia tulevia vaiheita Tuo oli oikeastaan hieman spekulointia. Huomispäivänä meillä on varjoesittelyiden kokous, jossa meillä on sitten aikaa syventyä tähän asian täsmällisemmin ja sitten siirtyä kohti kompromissikeskustelua. The dead, thank you for that. The deadline for mem- Aikarajatarkistuksia varten 31. maaliskuuta taas kerran. Tarkistuksia tullaan käsittelemään 20. huhtikuuta ja sitten tarkistukset on määrä hyväksyä valiokunnassa 23. päivä huhtikuuta. Kiitos paljon. Tähän päättyy aamupäivän kokouksemme. Tapa mieleen kerran 15, jolloin käymme keskustella Juurovan Jurovan kanssa. alan komission komission sen, joka vastaa muiden asioiden muassa kuluttajan suojasta.